päätettäväksi. Jos vastustusta ei ole, niin sitten äh, päätökset, joista tänään äh, on päätetty, äh, välitän vastuullisille viranomaisille. Istunto keskeytetään ja päättyy.